Okay, colleagues, we're going to resume our meeting now. No niin, jatketaan kokousta. Kohta 22 esityslistalle. Se liittyy tilapäiseen valtuuskuntaan. Äh, kyse on New Yorkissa heinäkuussa järjestetystä YK kestävän kehityksen korkean tason poliittisesta foorumista, johon siis tilapäinen valtuuskuntamme minä, Jose Fabia, Teresa Jimenez ja kolme muuta menivät. Kyse on siis poliittisesta foorumista, jossa YK jäsenvaltiot tarkastelevat sitä, kuinka ovat sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin ja jokainen valtio esittää omat kansalliset suunnitelmansa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoisista ja Romania, Puola, Espanja, Liettua ja muutama muu maa esittivät kansa, omat kansalliset kertomuksensa. Ihmisten pitäisi mennä katsomaan, tarkastamaan omia vapaaehtoisia ohjelmiaan, eli miten omassa maassa otetaan STG huomioon. Oma valtuuskuntamme oli tyytyväinen, me tapasimme pääsihteerin Antonio Gutierrezin ja apulaispääsihteerin Mohamedin ja Louis Arban, joka on avainhenkilö, joka tekee työtä YK-sopimuksen, siis pakolaisia ja maahanmuuttajia koskevan sopimuksen parissa ja tapasimme monia muitakin kiintoisia henkilöitä. Eli teillä on kyllä kopio tästä kertomuksesta, mutta minulle ehkä avain, äh, <clears throat> tila, avain muutos oli se, että kun vertaan ää, äh, tilannetta vuoteen 2015 ja siihen, miten mm, näitä kestävän kehityksen tavoitteita ää, ähm, haluttiin ottaa käyttöön, niin oli ikävää huomata, että pikkuhiljaa tavoitteista kiinni pitäminen alkaa vähän hiipua. Innostus alkaa hiipua. Huomasin muuten, että USAn YK-edustaja on eronnut. Tänään iltapäivällä En muista hänen nimeään, mutta hän on eronnut. Eli jotain sielläkin nyt tapahtuu. Mutta silloin kun me olemme paikalla, me kuuntelimme, kuulimme vielä hänen puhettaan. Ja loppujulkilausumassa sitä ei, siihen ei suhtauduttu yksimielisesti ja USA ja Israel eivät allekirjoittaneet siis tätä kestävää kehitystä koskevaa julkilausumaa, koska tämä saattaa kyllä johtaa koko globaalien sitoumusten purkautumiseen. Antonio Guterres kertoi siitä, tai siis tehän tiedätte, että YK uudistetaan tällä hetkellä, sitä halutaan vahvistaa mutta nyt valitettavasti rahoituksen puute on vetänyt mattoa alta. Ja korkean tason poliittisessa foorumissa minun mielestäni tärkeä viesti oli se, että kun USA nyt vetäytyy pois monenvälisyydestä niin ja ottaen huomioon muutamat muutkin jännityksen aiheet maailmassa, niin EU täytyy todellakin parantaa juoksuaan. Meidän täytyy tehdä niin kestävän kehityksen tavoitteiden osalta, Pariisin sopimuksen vuoksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja eilenhän me kuulimme viimeisimmästä ilmastonmuutos, siis IPCCn kertomuksesta, joka koskee ilmastonmuutosta. Eli jotain täytyy tehdä, jos haluamme välttää vielä lisääntyvän ilmaston lämpenemisen. Kongressi oli tärkeä, ensi vuonna vielä tärkeämpi, koska Vuonna 2019 EUn täytyy kertoa EUn omasta suorituksestaan. Ehkäpä kaikkein tärkein asia, josta tänään voisimme keskustella, on se, että kun nyt EUn täytyy ottaa tämä johtoasema, niin miten tämä parlamentti tekee oman osuutensa, jotta näin tapahtuu? Myöhemmin tänään koordinaattoreissa keskustelemme ehdotuksesta, jonka mukaan parlamentti lisää pökköä pesään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Me järjestimme yhteisvaltuuskunnan New Yorkiin tänä vuonna. Siellä oli paitsi kehitysvaliokunta, myös ympäristövaliokunta. Se oli siis yhteinen delegaatiomatka. Ja kestävän kehityksen tavoitteet kattavat useita aiheita, eli ehdotus on se, että jatkossa me käsittelemme HLPF samalla tavalla kuin COP 12. Eli käymme vuotuisen keskustelun kestävän kehityksen tavoitteista ja ehkäpä parlamentin puhemies tai varapuhemies voisi johtaa valtuuskuntaa ja laatisimme ähm, julkilausuman HLPFstä. Tällä tavalla parlamentin ääni tulisi kuuluviin ja saisimme lähetettyä vahvan viestin ulkomaailmalle siitä, että EU on valmis kiristämään vauhtiaan, tiukentamaan vauhtiaan, ja parlamentti tukee sitä. Ja jos joku haluaa käyttää nyt puheenvuoron, hän Arne siellä, Anna van de Kamp on hänkin paikalla, eli kaksi ihmistä. Haluatteko käyttää siis puheenvuoron, Anja? Ehkä. Ette te mone, kumpikin voitte, voi antaa vuoroa toiselle. Jomankumman täytyy aloittaa. Anja van de Kamp, aloita sinä. Yeah, Annie will come after you. Ja sinun jälkeen. Thank you. Uh, uh... Kiitos. E, en ymmärtänyt valmistella mitään kummempaa puheenvuoroa, mutta minun mielestäni se, mitä juuri itse totesit, on erittäin tärkeää, että, että täl, tästä asiasta laaditaan jonkinnäköinen kertomus ja selonteko. Minusta oli mukava käydä New Yorkissa. Ja, ja kun eh, YK julkis, julkaisi oman selontekonsa selvityksensä, siinä ilmeni ongelma, joka on minun eh, lähintä ja se on, osoittautuu, on, on juuri eh, yksi polttavimpia, eli lihantuotanto ja kulutus. Tämä matka oli hyvin antoisa ja minun mielestäni Euroopan parlamentin valtuuskunnan on siellä oltava näkyvästi läsnä ja, ja, ja käyttää ääntään yhtä kuuluvasti kuin me siellä teimme. Yes, bedankt, die colleague. <laughs> I also would like to... Minäkin haluaisin korostaa sitä, että pystymäisestäsi puhumaan erässä sivutilaisuudessa. Tapasimme eh, ihmisiä sellaista eh, yhteistyö, joka työskenteli eläinten hyvinvoinnin puolesta ja mietti sitä, kuinka paljon eläimiin käytetään resursseja. Ja meillä oli muitakin kollegoja siellä mukana, Bogdan Ventä ja niin poispäin. New Yorkissa ja näin viime vuonna. Ja me pyrimme todellakin eh, jatkamaan tällä samalla tiellä. Me olemme siellä olleet monta kertaa ja haluaisin kiittää meidän valtuuskuntaamme, joka siellä New Yorkissa kävi. Oli hienoa, että meillä oli siellä toimisto käytössä ja että meitä autettiin ja näinä päivinä sitten eh, koko ajan oltiin meidän rinnallamme. Oli hienoa, että pääsimme tapaamaan herra Guterresia ja siinä piti olla noin 10 minuuttia aikaa, mutta loppujen lopuksi aika olikin 25-30 minuuttia. Pystymme käymään aika syvälluotavia keskustelua joistain asioista. Jotkut kollegat ottivat esille aiheita, joita he ovat työstäneet, mutta annamme heille myös ilmastodiplomatia mietintömme heille, joka hyväksyttiin ennen kesälomaa. Ja hänkin otti tämän asian esille – Puhuimme näistä asioista ja Anja puhui sitten lihantuotannosta ja ilmastovaikutuksista ja puhuttiin siitä, että olisi todella tärkeää, että Yhdysvallatkin tulisi mukaan, kun Yhdysvallat on ollut vetäytymässä ilmastoasioista ja haluamme myös muistuttaa, että nämä kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole vain muita maita varten, vaan erityisesti meitä itsemme varten, ja tämä pitää pitää mielessä. Ja tämän lisäksi pidin muistakin tapahtumista. Bertelsmanns e, e, säätiö piti yhden sellaisen. Siellä puhutaan näistä kestävän kehityksen tavoitteista ja pyritään tietoa keräämään paremmin, että voidaan tehdä näkyväksi eri maiden tilanne ympäri maailman. Ja niin kuin Linda jo sanoi, oli mielenkiintoista havaita, että kaksi maata, jotka tuloksia vastustivat, olivat Israel ja Yhdysvallat. Ja tällaista ei aikaisempana vuosina näin paljon ollut nähty. Ja toinen osa, josta pidin kovasti, oli se, että sanoitte, että tarvitsimme yhteisiä valtuuskuntia. Tämä oli mielestäni hyvä aloitus, mutta kuten minä itse havaitsin ilmastodiplomatia mietinnöstä, että muut valiokunnat eivät itse asiassa halua tähän työhön mukaan. Ympäristövaliokunta ei haluaisi, että AFET-valiokunta tulisi koppin mukaan. Se pidetään Katovitsessa seuraavan kerran ilmastoasioita käsittelemään. Eli kansainväliset YK-valtuuskunnat erityisesti liittyen ilmastoon ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, niissä pitäisi olla mukana eri valiokuntia, ei ainoastaan yksi tai kaksi, vaan viisi, kuusi, seitsemän, niin siellä olisi sitten nämä avainhenkilöt mukana, jotka mietintöjä laativat, jos halutaan olla todella näkyviä ja tiedä selväksi, että kestävän kehityksen tavoitteet eivät koske ainoastaan ympäristövaliokuntaa ja kehitysvaliokuntaa. Tämä on sellainen asia, mikä, mihin pitää ottaa kollegatkin mukaan. Ja sitten oli yllättävää havaita, että SD-ryhmässä on tällainen Progressive Society-ryhmä, jossa puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista, mutta tätä tarvitaan täällä parlamentissa paljon enemmän. Pitää tehdä selväksi aina, että tietyt asiat, joista äänestetään, pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteisiin. Me kävimme, olemme käyneet hyvää keskustelua valiokunnissamme ja edistäneet kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme sanoneet, että nämä ovat tärkeitä tapoja eh, yksilöidä se, mitä voidaan tehdä. Ja tämä on tärkeää myös ensi vuonna, koska Euroopan komissio ei ole laatinut tiekarttaa. Me siis puhuimme tästä asiasta, otimme asian esille, mutta komissiolta ei ole tällaista etenemissuunnitelmaa saatu. Ja pitää varmistaa, että kesällä sen jälkeen, kun vaalit on pidetty, mutta komissio ei ole vielä pystyssä, niin pitäisi sanoa, että tuokin on hyvin hankala vaihe. Ja me haluaisimme esittää komissiolle vetomuksen, että jollain tavalla voitaisiin miettiä jonkinlaisia suuntaviivoja parlamentille, jos ennen kuin valinnat on tehty, niin pitää miettiä sitä, miten EUta edustetaan – Tämä pitää pitää mielessä, kun mietitään seuraavia kokouksia. Okay, thanks very much, Anne. Any... Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä, Heidi? Sinäkin olet ollut aktiivinen näissä asioissa. Thank you, thank you Linda. Kiitos, kiitos Linda. Muistan, kun kohta, kohtasimme Strasburgin käytäville pimeän vuoden aikaa, jo eh, marras-joulukuussa viime vuonna ehkä, ja eh, sanoit, että että, et haluaisit jonkun äh, tällaisen pysyvän mekanismin äh, näiden kestävän kehityksen tavoitteiden seuraamiseksi. Ja, äh, ja siitä sitten lähti. Nyt meillä on sitten neve ja Envi-valiokuntien koordinaattorin yhteistyö käynnistetty, ja, ja tämä on mitä mainiointa. Monet ovat kantaneet kortensa kekoon, valiokuntien sihteeristö siellä taustalla. Aivan erityisesti olen aika vaikuttunut tämän epävirallisen yhteistyöelimen työn tehokkuudesta. Tämä äh, toimitussuunnitelma ja selonteko ylipäätänsä jatkosta saa sitten varmaankin äh, toimielimen äh, taholta hyvät, hyvän, hyvän tuen. Ideoitahan meillä pursua, mutta toteutus ei välttämättä aina ole järin kestävällä pohjalla. Nyt sitten puhemiehen täytyy, tämä, täytyy tavallaan niin kuin virallisesti todeta o, o, o, tämän ehdotuksen olemassaolo, ottaa se vastaan, niin kuin sanotaan, ja sitten katsoa tätä toteuttamista lähemmin. Tämä nyt sitten varmaan Even ja Envin ja Deven koordinaattorien parissa saa kannatusta. Sitten voitaisiin siirtyä, lähestyä muitakin parlamenttia Saattaa hyvinkin olla, että jotkut parlament, joissain parlamenteissa ollaan pidemmällä jopa kuin tämä, niin että sieltä voisi olla jotain ammennettavaa. Että e-, Eli esimerkiksi kansallisten parlamenttien kanssa kannattaisi olla yhteydessä ainakin tässä vaalikampanjan aikana. Torstaina on tällainen monisidosryhmi, multisidosryhmien foorumi mm, eh, valmistelee tätä eh, tausta-aineistoa. Onko tässä, tässä tai Envissä luvassa jotain keskusteluaiheesta aiheesta lähiviikkoina? Mutta oli miten oli. Tämä tässä käsillä oleva ehdotus on kyllä tehnyt minun hyvän, hyvin, hyvin, hyvän vaikutuksen. Tästä mm, sidosryhmien foorumista sen verran, että Yksi se valitti siitä, että me emme oikein kauheasti tiedä siitä, mitä siellä tapahtuu. Meidän pitäisi ehkä selvittää tätä asiaa. Ehkä me voisimme palata vielä siihen, mitä tässä monisidosryhmäfoorumissa oikein tapahtuu. Siellähän on kokous seuraavan kerran torstaina. Ja Timmermans ää, aikoo laatia ää, pohdiskeluasiakirjan. Se liittyy Euroopan kehityskonferenssiin ja kaikki tämä tapahtuu ennen vuotta 2019. Ehkä komissio voisi kertoa meille lyhyesti, mitä seuraavaksi tapahtuu, että kun julkaista asiakirjan, jolla valmistaudutaan vuoteen 2019 niin, että mekin ehkä voisimme vaikuttaa asian ennen vaaleja. Muistaakseni täällä on komissiosta henkilöjä myös ulkosuudenhallinnosta. Jos haluatte jotain puhua, niin puhukaa, mutta lyhyesti. Yes, uh, thank you very... Kiitos oikein paljon siitä, että sain puheenvuoron. On Karna Villa ja minä olen DEFCO pääosastosta siitä yksiköstä, joka seuraa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Minäkin olin New Yorkissa asiantuntija viikon ensimmäisellä viikolla siis tapasimme ja olin myös paikalla tuossa eh, heinäkuun briefauksessanne ja minä tiedän, että te tapasitte myös komission jäsen, tämän komission jäsen Vella tuon korkean tason viikon aikana. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tämä kertomus on esitetty ja olen myös todella otettu näistä korkean tason kokouksista, joita olette järjestäneet. EUn valtuuskunta oli tähän matkaan todella tyytyväinen. On tärkeää, että parlamentti on näin selvästi asiaan sitoutunut, niin kuin tässä raportissanne sanotaan, nämä ajat ovat hyvin haasteellisia ja optimismi on välillä vähän haihtunut. Tämä on ollut helposti havaittavissa myös, kun olemme korkean tason foorumilla käyneet. Ja tämä osoittaa myös, että haluamme olla etujoukossa kestävän kehityksen ajajien joukossa. Ja kuten sanoitte, tänä vuonna, ensi vuonna saadaan tuloksia, mutta erityisesti 2019 korkean tason poliittisen foorumin valmistelun osalta me yhdessä Deukko Paasosten kanssa valmistelimme tätä raporttia. Me olemme saaneet jonkun verran panoksia, kannanottoja joita tutkimme ja ensi viikolla, kuten tiedätte, pidetään tapaaminen ensi viikon keskiviikkona. Siellä on paikalla jotain edustajakin ja silloin saatte lisää yksityiskohtaista tietoa. Ja tämän lisäksi mietitään myös sitä, millä tavalla tämä muistio etenee. Se on tulossa tämän vuoden lopulla ja sitten on myös kestävyyspalkinnot, jotka Euroopassa annetaan. Tätäkin asiaa valmistellaan. Ja kaikki tämä on hyvin merkittävää nyt ennen 2019 kokousta. Come here especially for me. Ja sitten äh, ulkosuudenhallinnosta, onko täällä joku, puhukaa tekin nopeasti. Se. Niin, ihan pikaisesti vain. Ensinnäkin haluan kiittää äh, Euroopan parlamenttia äh, Kestävän kehityksen tavoitteet ovat erittäin tärkeitä parlamentti, niiden, niistä, niitä pitää erittäin tärkeinä. Ja ensi vuosihan tulee olemaan erittäin tärkeä vuosi. Valitettavasti, kuten jo sanottu, ministereiden julkilausuma on nyt ensimmäistä kertaa sellainen, että konsensuspohja nyt puuttuu toiminnasta. Ja sitten ihan tämän valiokunnan ulkopuolelta – 20 minuuttia sitten Nick Haley, USAn YK-lähettiläs, tosiaankin erosi. In my, my opening, we, we, Niin, sen sanoinkin, vaikka en nyt muistanut nimeä. Niin, hyvät kollegat, tämä raportti, tähän, tähän, tähän kertomuksen liittyy aikataulu ja meidän valiokuntamme, Envi ja me siis kokoonnumme vielä keskustelemaan marraskuussa valvonta kertomuksesta ja Timmermanin pohdinta-asiakirjakin on tulossa. Ja sitten meillä on myös tutkimus, joka liittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämän ensi vuoden poliittisen foorumin kaikkein kriittisin vaihe ei ole heinäkuussa, vaan vasta syksyllä. No, joka tapauksessa ää, paljon on tulossa – Toivottavasti koordinaattorit 10 minuutin kuluttua hyväksyvät tämän lähestymistavan. Kiitoksia teille kaikille ja nyt pitää vain päästä eteenpäin kestävän kehityksen ää, ää, saralla. No minä en ensi parlamentissa ole, koska me eroamme EUsta, mutta toivottavasti <laughs> seuraava puheenjohtaja pitää tätä avainasiana hänkin. Kiitoksia kaikille, myös henkilöstölle siitä, että olette tehneet näin hienoa työtä ja nämä kokoukset ovat onnistuneet näinkin hyvin. Kiitos. No niin, sitten kyselytunti kohta 23. Molemmat kysymykset ovat minulta, joten voin puhua lyhyesti. Ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Se liittyy syyrialaisiin pakolaislapsiin. En tai lukea koko kysymystä, mutta lyhyesti sanon vain, että me olemme kovasti puhuneet tässä valiokunnassa siitä, että pitäisi kouluttaa perustaa hätätiloja varten. Ja tässä on kyse rahoituksesta, koulutuksen rahoituksesta niin, että syyrialaiset lapset saavat koulutusta myös naapurustossa Libanonissa ja muissa maissa. Lupauksia on tehty rahoituksen suhteen, mutta haluan nyt tietää komissiolta, miten näitä lupausrahoja voidaan jäljittää Miten paljon Syyrialle annetusta rahasta menee koulutukseen? Komissio, kertokaa meille luvuista. Nimiä nyt ei ole, joten esittäytykää. Michael Miller, I'm the head of the... Michael Miller, minä olen siellä keski lähitä yksikön mm, mm, päällikkönä. Kiitos kysymyksistä. Tämä toinen Brysselin konferenssi, joka järjestettiin aiemmin tänä vuonna, että sen lisäksi, että mihin niiden lupausten lisäksi, mitä mä äsken mainitsit, tämä 4,4 miljardia 2018 ja lisärahaa sitten 3,4 miljardia vielä kahdelle seuraavalle vuodelle. <clears throat> Sen, sen, sen lisäksi on vielä luvattu yli kahden miljardin edestä lainoa, lainoja Syyriaan, Jordaniaan, Libanoniin ja Egyptiin useimpia näistä rahalupauksista, rahoituslupauksista ei oltu jyvitetty maankohtaisesti, vaan todettiin, että sitten päätetään kohteet myöhemmin, kun rahoitus on ajankohtaista. Ensimmäisen konferenssin jäl- jälkeen 2017 järjestetyn siis komissio on pyrkinyt jäljittämään näitä toimenpiteitä Siinä ovat edustajat meiltä ja muilta, muista lahjoitus, lahjoittajia, avustajamaista sekä vastaanottajamaista <clears throat> niin että sitten tarkistetaan, minkä, minkä verran vulpauksista on toteutunut. Meillä on, meillä on julkaistuna nyt kolme sellaista selontekoa. Tuoreen julkaistiin juuri viime kuussa ennen YK yleiskokousviikkoa. Ja tässä todet, voitiin todeta, että 2008 ää, 2,4 miljardia näistä luvatusta 3,4 oli äh, jäljitettävissä ja äh, kokonaismumma äh, oli tällaista 630 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Se oli kokonaisuus 400 lähes 500 miljoonaa näistä avustuksista suuntautui koulutukseen. Tämä aikaisempi aiemmin mainittu oli tällaisiin infrastruktuurijärjestelyihin. Mitä koulutukseen tulee, erityisesti tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että että Euroopan komissio on täysin sitoutunut auttamaan pakolaisia vastaanottavia maita suunnittelemaan etukäteen, erityisesti myöskin palestinaisten pakolaisten osalta tietenkin meidän pitää nyt ajatella tällä keskipitkän aikavälin jänteellä ja miettiä koulutussektorin uudistamisstrategioita miettien, miettien sitten, mitä sitten näistä maista voi sitten e, ikään kuin säteillä naapurimaihin, jossa on niin ikään merkittävä määrä pakolaisia. Olisi parasta, kaiken kaikkiaan parhaita, paras tapa edetä olla reagoimatta kriiseihin, vaan pyrkiä ennakoimaan pitkä, pitkäjänteisesti saman tiedonannon mukaisesti, joka, joka koski juuri nimenomaan reaktiota koulutukseen tarpeisiin. Pari lisää huomiota vielä. Ensinnäkään kaikkia koulutusohjelmia eivät jäsenmaat toteuta, avunsaajamaat toteuta, vaan avustajamaat yhteistyössä tietysti ja sopimuksen varaisesti näiden vastaanottajamaiden kanssa. Toisekseen se tavoite, että kaikki, kaikki lapset saavutetaan ja että sen varmistamiseksi, että kaikille on koulutusta tarjolla, on erittäin vaikea toteuttaa kuitenkin todellisuudessa. Ei tässä ole pelkästään kysymys rahoituksesta, vaan liittyy myöskin hallinnollisiin kustannuksiin, rekisteröinti, oleskelulupa-asioihin, tämän tyyppisiin kaikkiin muihin juridisiin esteisiin. Esimerkiksi että tämä kytkeytyy siis vaikka lapsityövoimaan ja lasten on vaikea irrottautua tästä pakotyöstä. Samoin koulukuljetukset, tämän tyyppiset ihan käytännön asiat ovat joskus hankalia järjestää, mutta pyrimme kuitenkin mahdollisimman tehokkaasti ja tiiviisti toimimaan yhteistyössä näiden asianomaisten maiden kanssa sen varmistamiseksi, että niin monet lapset kuin mahdollista pystyvät osallistumaan tähän yhteistyöhön. Tässä on kysymys paitsi poliittisesta vuoropuhelusta näiden asianomaisten maiden päättäjien kanssa ja meidän kanssamme, mutta esimerkiksi me olemme neuvotelleet Jordanin, Libanonin ja myöskin Turkin kanssa ja on tarkoitus tästä järjestää vielä erityiskonferenssi. Nopea jatkokysymys. 15 prosenttia oli tämä luku, jonka mainitsitte koulutuksesta. Analysoidaanko teidän raportissanne sitä, että jos vaikka jokin X-maa antoi X määrän rahaa, niin voiko tämä maa X kertoa, kuinka paljon siitä meni koulutukseen, vaikkapa Saksa? Vai olivatko nämä vain yleislukuja? Does not. Niin, tässä raportissa ei mainita kutakin hanketta ja sen saamaa rahamäärää erikseen. Tietysti meillä on yksityiskohtaiset tiedot, koska silloin kun tietoja kerätään onnantelta, niin saamme paljon sellaista tietoa, mitä ei julkaista. Jos haluatte lisää tietoa, niin kyllä tämä voitaisiin teidän henkilöstön kanssa saada järjestettyä. Selvä, kiitos tästä. Tällä hetkellä vuoden 2016 avunantajakongressissa sanottiin, että jokainen syyrialainen pakolais lapsi olisi koulussa. Nyt 33 prosenttia lapsista on koulussa. Siis 33 ei vielä ole koulussa, puheenjohtaja korjaa sanomiaan. Eli näitä, tältä pohjalta. Kiitoksia kovasti komissio näistä vastauksista. Sitten toinen kysymys, meillä on vielä muutama minuutti, se liittyy tuberkuloosiin. Me tapasimme New Yorkissa ihmisiä tuberkuloosiin tuberkuloosi allianssista ja me keskustelimme siitä, kuinka tuberkuloosi on kaikkein tappavin tartuntatauti, tappaa enemmän kuin malaria ja HIV yhdessä. Eli kysymys komissiolle, teemmekö me riittävästi, olemmeko me keskittyneet TB, tuberkuloosiin? Kukapahan sieltä komissiosta nyt onkaan vieraanamme? My name is Jan Pele, I'm the head of this. Minä olen Jan Peele, minä olen DEFCO-pääosaston terveysasian päällikkö, olemme samaa mieltä siitä, että tämä tauti on todella merkittävä ja kuolemantaipauksia aiheuttava ja EU on tuberkuloosin vastaisessa taistelussa ykkössijalla EU ja jäsenvaltiot antavat tähän globaaliin eh, rahastoon eniten varoja, sillä torjutaan malariaa ja tuberkuloosia ja EU antaa noin puolet kaikista varoista. Komissio antaa noin 5 prosenttia, 475 miljoonia ja tämä tulee eh, kehitysyhteistyö- ja EDF-välineistä ja tämä siis 2017-2019 kaudelle, kuten eilen globaalin rahaston johtaja sanoi, se antaa 65 prosenttia kaikista kansali, kansainvälisestä tuberkuloosin vastaista rahoituksesta. Tämä on johtanut hyvin tuloksiin ja ne maat, joihin tämä rahasto investoi yli viisi miljoonista on hoidettu ja täällä on nyt vielä tuloksia ja siksi eh, globaalin rahaston uudet varat 2019 tulemaan tärkeä, jotta voidaan tehdä selväksi, että EU on todella sitoutunut hoitamaan 40 miljoonaa ihmistä, joita tuberkuloosi koskee, ja tähän sitouduttiin myös äskettäisessä YK korkean tason kokouksessa. Tuberkuloosi voi vaikuttaa itse kuhunkin, mutta kukin maa pystyy vastaamaan omalla tavallaan. YK on kehitysrahasto käytti 1,3 miljoonaa nykyistä rahoituskehyksistä 13 maassa, niin että voidaan eh, tehdä diagnoosi ja hoitaa tällaiset tuberkuloosin tapaiset taudit. On saatava oikeus eh, tasa-arvoisen terveyden huoltoon ja näin pystytään välttymään tuberkuloisilta, koska se koskettisi köyhiä ja syrjäytyneitä. Meidän terveysjärjestelmässämme eh, yhteistyöyhtäläisyys on tärkeällä siellä ja pitää tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa on sijoitettava tutkimukseen ja edistettävä lääkkeiden kehittämistä, erityisesti sellaiset Eh, lääketietoa koskevat tuberkuloosia, joka on vastustuskykyinen, ja lastenlääkeitä Nykyisen MFF Horisontti 2020 puitteissa yli 120 miljoonaa käytetään eh, rokotteiden kehittämiseen, diagnoosityöhön ja perustutkimukseen niin, että tautia voidaan ymmärtää paremmin. 58 miljoonaa näistä on EUn EDCTP-kliinisten kokeiden mm, kumppanuusohjelman kautta kanavoituu eteläisen Afrikkaan. Ja sitten on NCDI ja Euroopan horisontti, joiden kautta annetaan mekanismit ja tarpeeksi varoja, että voidaan parantaa tukea, mitä annetaan tutkimukselle ja päästään eroon tuberkuloosiepidemiasta kumppanuusmaissa ehdotuksen mukaan pitäisi antaa lisää resursseja, yksinkertaistaa lähestymistapoja ja katsoa erilaisia rahoitustapoja. Näin voidaan paremmin ja tehokkaammin tukea globaalia rahastoa ja muita ohjelmia tarvitaan myös, jotka mukautetaan eri maihin ja alueelliseen tilanteeseen. Näin voidaan puuttua sellaisiin tauteihin, jotka liittyvät köyhyyteen, kuten tuberkuloosiin. Kiitoksia kovasti tästä kattavasta raportista. Muita kysymyksiä ei olekaan. Kiitoksia näistä tiedoista. Perusterveydenhoitojärjestelmien vahvistaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan torjua tuberkuloosia. Sitäkin täytyy, sitäkin täytyy muistaa. Sitten mennään muihin asioihin. Kohta 24. En tiedä muista asioista. Seuraava kokous 19. marraskuuta puoli kolmelta ja seura DV-kokous Strasbourgissa siis ylimääräinen 12. marraskuuta kello 9. Anteeksi nyt vaan maanantai-iltana kello 9 Strasbourgin kaupungissa ei mikään hyvä kokousaika. Tähän piti tyytyä, piti äänestää. No niin, meidän pitää äänestää muun muassa Horizon 2020. Sitten koordinaattorit.